Good, good morning. Uh, Huomenta, hyvät kollegat. Aloitamme kokouksen nyt kuusi minuuttia myöhässä. Eli tervetuloa. Tämä on yksi näitä suurimpia istuntosaleja, mutta kello yhdeksältä täällä nyt ei vielä ole paljon ihmisiä, mutta tulkkikopit ovat kyllä täynnä jo. Siellä jo heilutellaan sieltä ylärivistä. Täällä alhaalla on vielä tilaa, mutta tärkeimmät kollegat ovat jo paikalla, eli yhteisesittelijät, yksi varapuheenjohtaja on paikalla ja muutama koordinaattori. Eli tervetuloa. Tänään nyt sitten keskustelemme toista kertaa verotuksesta ja tuliasioista vastaavan komission jäsen Per Moskovicin kanssa. Tervetuloa komission jäsen viimeisen kahden vuoden aikana sekä täysistunnossa että TAX ja 2 valiokunnassa ja täälläkin on keskusteltu tämänhetkisestä veropolitiikasta. Ja 14. maaliskuuta käytiin keskustelua täysistunnossa, jossa katsottiin vähän, millaisia huolenaiheita teillä on. No nyt on kulunut seitsemän, seitsemän viikkoa ja tällä välin Meillä on tietysti ollut joukko kokouksia yksittäisistä kysymyksistä. Tänään esityslistalla on useita kohtia. Erityisesti kyseessä on asiakirjojen saatavuus. Tämä koskee oikeastaan meitä kaikkia. Eli näiden asiakirjojen saatavuus on tärkeää, jotta pystymme muodostamaan oman kuvan komission toimittamat asiakirjat ja joita vielä tullaan toimittamaan, niin se on ihan hyvä asia, että niitä saamme. Mutta ne saadaan käyttöön ainoastaan, jos neuvosto antaa siihen luvan. Tästä yksi esimerkki. Briefing-asiakirja, käytännössääntö työryhmästä viime kesäkuulta. Eli sehän julkistettiin vasta sen jälkeen, kun TAX 1 oli saanut työnsä loppuun. Siinä on 330 sivua. Ja jo ensimmäisellä sivulla ensimmäisellä sivulla on tekstiä ja kaikki muut sivut on mustattu. Meille on todettu, että tämä ei kuulu aiheeseen tai että tästä käydään sisäistä keskustelua käytännössääntöryhmässä, ja me emme halua julkistaa näitä. Ja nyt täytyy ihan suoraan sanoa, että olen ottanut vapauden ottaa valokuvan tällaisesta mustatusta sivusta. Eli tässä on pelkkää mustaa, ei mitään muuta. Ja pidemmän päälle parlamentti ei voi tällaista hyväksyä, ei komissiolta eikä varsinkaan neuvostolta. Tällaista emme voi enää hyväksyä. No, tämä nyt ei liity mitenkään tähän hyvään asiakirjaan, joka meille on toimitettu. Se kannattaa ihan käydä läpi. Monissa muissa asiakirjoissa on näitä mustattuja sivuja aika paljon. Tämä nyt oli yksi esimerkki siitä. No, nyt palaisin vielä kysymykseen, joka teille on toimitettu. Ja ennen muita huomioita haluaisin nyt antaa teille alustuspuheenvuoron ja sen jälkeen sitten käynnistämme keskustelun. Eli kiitoksia jälleen kerran ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, cher Van Langen, mesdames et messieurs. Kiitoksia puheenjohtaja, puheenjohtaja Langen, varapuheenjohtajat, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitoksia tästä kutsusta, jonka kuten aina hyväksyin mielihyvin. Ja ihan niin kuin aina, tämä on jälleen hyvä tilaisuus tavata toisiamme, arvioida edistystä, jota yhdessä olemme aikaan saaneet toimiessamme yhdessä veronkiertoa vastaan sen jälkeen, kun minua kuultiin joulukuussa tämä taistelu veronkiertoa vastaan. Olen vakuuttunut siitä, että tämä on sellaista taistoa, jossa meidän kaksi toimielintämme ovat luonnollisia liittolaisia luonnollisia liittolaisia, ajatellen poliittista ohjelmaa, luot ja mitä tulee tähän käsitteeseen, kun toimitaan tätä vastaan, ja luonnollisia liittolaisia avoimuuteen pyrkeessä, mitä meihin tulee. Me tulemme aina tekemään kaiken voitavamme, jotta voimme tyydyttää parlamentin vaatimuksia ja valiokuntanne pyyntöjä, joita te johdatte. Tämä on ehdoton prioriteettikysymys komissiolle veronkierron vastainen toiminta. Uskon, että olen antanut tästä konkreettisia äh, todisteita kahden ja puolen vuoden aikana komission, Junckerin komissiossa, jos olen tästä asiasta vastuussa. Meillä on tiukka verotuksellinen ohjelma ja erityisen kunnianhimoinen aikataulun hyväksymisiä varten ja edelleen olemme toimineet yhteistyössä tämän valiokunnan kanssa ja aikaisemman TAX-valiokunnan kanssa omalta puoltani. Toivoisin tämän yhteistyön toivon todella esimerkiksi kansalaiset Euroopassa, olen tästä tietoinen niin kuin tekin, edelleenkin ovat lähettäneet tästä meille viestiä, nimittäin he kunnianhimoisesti vaativat uudistuksia veronkierron vastaisessa toiminnassa. Ja eikä se johdu siitä, että on ehdoton pakko toimia, kun ajatellaan ajankohtaisia tilanteita. Panoa paperista on hiukan kulunut aikaa, mutta ei tämä tarkoita sitä, että pitäisi hellittää mitenkään. Ei pidä odottaa, että seuraava skandaali puhkeaa. Me jatkamme työmme tekemistä itsepintaisesti jatkuvasti, varsinkin kun me tunnemme, että täällä parlamentissa tämä suuri enemmistö teidän kauttanne vetoa meihin, jotta vastaamme tähän vero vilppihaasteeseen, haasteeseen 60 prosenttia kansalaisista vaativat tätä meiltä, että toimitaan tiukasti, kurinalaisesti. Halusin esittää nämä kommentit ennen kuin vastaan teidän kysymyksiin ja käsittelen nyt ensin vielä neljää äh, kysymystä. Nyt ollaan lähestymässä hetkeä, jolloin alamme kantaa hedelmää näistä aloitteista. Ja ihan äh, ainahan on kulu tietty aika siitä, kun joku aloite lähtee liikkeelle, lainsäädännön tai muu, siihen pisteeseen, kun äh, asiasta äänestetään ja kun sitä sitten aletaan toteuttaa käytännössä. 2017 tulee olemaan konkreettisen edistyksen vuosi veron kiertoa vastaan. Rahoituslaitokset ovat jo keränneet tietoa pankkitileistä ja nyt tästä lähtien jäsenvaltiot tulevat vaihtamaan tietoja automaattisesti. Ne eivät ole ainoita. On alettu vaihtaa automaattisia tietoja aletaan vaihtaa tietoja jo syyskuussa tänä vuonna pankkitiedosta, jotka peittelevät varojaan ulkomaille, paljastuvat. Tapasin Sveitsin valtiovarainministerin pankkisalaisuus, jotka jotkut puoltavat. Se on häviämässä. Ja mielestäni tämä on erittäin merkittävä uutinen ja huomattava saavutus, josta meidän pitää olla ylpeitä. Automaattinen tiedonvaihto, vero päätöksistä, verosopimuksista ja tietojenvaihto veroviranomaisten välillä, kun pyritään ehdottamaan avoimuuteen näissä asioissa. Tätä ei, taistelua ei todellakaan ole vielä voitettu, enkä peittele sitä mitenkään. Maakohtainen raportointi kuitenkin tulee tuomaan ensimmäisiä tuloksiaan todellisen tiedonvaihdon muodossa tänä vuonna. Siis tänä vuonna aletaan näitä asioita toteuttaa käytännössä sitten uusia eurooppalaisia säädöksiä. Tätä kautta veroviranomaiset saavat erittäin tärkeitä tietoja rahanpesun vastaisessa taistelussa pystyvät kohdentamaan tutkimuksensa paremmin ja kaikki tämä pitää siirtää kansalliseen toimintaan ennen tämän vuoden loppua. Nämä kolme esimerkkiä. Tästä näkyy hiukan tällaista poliittista lainsäädännöllistä maisemaa, jossa uskoakseni korostetaan eh, sitä vaihetta, jossa täytäntöönpano liittyen ehdotuksiimme, siis täytäntöön toimeenpanoon pitää edistyä rinnakkain uuden lainsäädännön hyväksymisen yhteydessä, koska niin kuin Ranskassa sanottiin, ei pidä jäädä lepäämään laakereilla ja toteutusaika taulun ei pidä lipsua. Sitten pitää olla jatkuvasti valppina ja valppaana jatkuvasti laajentaa painopisteitä. Meillä komissiolla on välineet, jotta voimme varmistaa direktiivi siirretään oikealla tavalla kansallisen lainsäädäntöön, mutta hallinnolliset toimenpiteet, jotka jatkuvat. Tois, lainsäädäntöä vastaan, niin niitä voidaan, niihin voidaan kiinnittää huomiota vain valitusten kautta. Haluaisin sanoa, että komissiolla ei ole toimivaltaa ryhtyä tällaisiin tutkimuksiin. Toisin sanoen on ratkaisevan tärkeää ajatellen toimi, yhteisen toimintamme tehokkuutta, että täytäntöönpano lainsäädännössä suoritetaan asianmukaisella tavalla jäsenvaltiotasolla. Siksi on tärkeää, ja tämä on aina parlamentinne ja valiokuntanne roolikin, että poliittista painetta harjoitetaan kohdistetaan myös jäsenvaltioihin tässä ratkaisevassa vaiheessa, että todellakin käytännön, käytännössä saadaan tuloksia tästä työstä. Sitten toinen asia. Meillä on kolme selkeästi määriteltyä painopistealuetta tänä vuonna, ja jokaisen kohdalla minä todellakin tarvitsen Euroopan parlamentin tukea, koska en peittele tätä teiltä ollenkaan, äh, koska äh, kun juuri sanoin näitä skandaali hiukan hälvenee, niin reaktiona usein on tavallaan palata normaaliin toimintaan valtiossa. Joten ensinnäkin tärkeää on tämä CCCTV, yhteinen yhdistetty yritysveropohja uudessa muodossaan. Tehän tiedätte, että tämä on jäsennelty hanke, johon liittyy kaksi ulottuvuutta, sisämarkkina ulottuvuus on hyväksi yrityksille ja sitten tällainen avoimuus asia, se on hyväksi, kun toimitaan veronkiertoa vastaan. Jos yhdistetään CCCTB veronkirjavastaisen direktiivin kanssa, olen varma, että tämä estää yrityksiä siirtämästä voittojaan veroparatiiseihin. Joten me tarvitsemme CCCTBtä ratkaisuna veronkierron vastaisessa toiminnassa Euroopassa. Huolimatta viime, vuoden, viime viikon uutisista, ilmoituksista ja yhteyksistä, joita meillä on ollut Washingtonissa, äh, IMFssä viime keväänä. Tavasin muun muassa Steven Milutsin, joka on uusi valtionvarainministeri USAssa ja Donald Trumpin taloudellisen tiedon äh, neuvonantajan, niin voin todeta, että meillä on vieläkin monia kysymyksiä, mitä tulee kysymyksiä sen suhteen, mikä on tärkeää uudelle usa hallinnolle. Ja EUn täytyy tiukasti itse toimia aktiivisesti ennalta hyvään verohallintoon kansainvälisellä tasolla. Meillä on ollut jo 2G20-kokousta uuden valtiovarainministerin kanssa. Siinä oli ongelmia. USA eh, eh, ei ole niin kovin monenkeskinen tällä hetkellä mutta ei se nyt ihan protektionismiakaan ole, enkä myöskään halua sanoa, että se on kovin innoissaan ilmastonmuutosta vastaan taistelussa. No, mutta kuitenkin nämä kysymykset, koskevat meitä, veronkierron vastainen toiminta, niin ei tullut mitään vastalausetakaan G20 koskien perinteistä työtämme näissä asioissa, mutta pitää kuitenkin olla varsin valppaana, koska jos ei ole vastentahtoisuutta, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että USA kovin innokkaitakaan oltaisiin toimimaan asiassa dynaamisesti. Minä luotan tässä Euroopan parlamenttiin, jotta voimme tehdä käsikädessä työtä komission kanssa, jotta onnistumme saamaan aikaan mahdollisimman nopeasti sopimuksen CCCTBstä. Ja tässä ei pidä poliittisesti yhtään löysäillä. Suoraan sanottuna ilman teitä tästä tulee hyvin vaikeaa, koska huomaan nyt kyllä tietynlaisia varauksia, ja voin jotkut ne ymmärtääkin, jotkut varaukset toisia taas e- e- en hyväksy neuvostossa. Sitten toinen niin on tietenkin luettelo veroparatiisista Euroopassa. Tässä pitää kohdentaa toiminta sisältöön ja myös aikatauluun. Ja minä tiedän, että jo tässä tarvitaan teidän tukea, että saavutetaan tulokset. Haluan, että vuoden, tämän vuoden loppuun mennessä saadaan luettelo veroparatiiseista ja vero, oikeudenkäyttöalueista, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä verokysymyksissä ja tarvitaan riittävät sanktiot heitä vartaan. Siksi pitää jatkuvasti painostaa jäsenvaltioita, jotta pidetään kiinni tästä kunniantasosta ja pidetään kiinni aikataulusta. On turha täällä sanoa, missä määrin tämä on välttämätön väline. Ajatellaan sitoumustamme hyvään verohallintoon ja avoimuuteen kansainvälisesti. Haluamme pysyä näillä raiteilla ja jos halutaan yhteisiä tehokkaita vastatoimia, niin uskon, että tämä lähettää vahvan viestin jäsenvaltioiden suuntaan siitä, että tällainen lista täytyy saada ajoissa, sen pitää olla tuloksellinen ja tarvita todellisia seuraamuksia. En halua, että siitä tulee pelkkä paperinpala, niin kuin Karl sanoi, jota sitten vain arvostellaan jatkossa. Sehän ei tietenkään tässä ehkä voitaisiin ajatella hiukan marksilaisestikin. Sitten jatkossa tulemme esittämään ehdotuksen, joka kattaa välikäsiä, juristit, pankit, veroneuvonantajat, pankit, jotka välittävät tällaisia mekanismeja verooptimointiin jos tässä mekanismilla noudatetaan tiettyjä kriteerejä, niin silloin välikäsien pitää selittää tämä verohallinnolle, jotka sitten välttämättä tiedot eteenpäin meille. Veroviranomaiset voivat näin paremmin identifioida paljon varhaisemmin sääntelytekniset heikkoudet, jotka mahdollistavat sen, että jotkut laskevat verojaan huomattavalla tavalla ja Tämäkin tulee vaikuttamaan pelotteena vahvalla tavalla, koska ne, jotka hyötyvät tällaista mekanismista, on kyse sitten yrityksistä tai yksityishenkilöistä, tulevat nyt sitten veroviranomaisten tietoon ja tässä Euroopan parlamentti on ollut vahvasti esillä ja olemme samoilla linjoilla prioriteettien suhtaan. Ja haluamme, eh, te, siis komissio pyrkii näihin tuloksiin mm, tiukasti. Sitten yksi tärkeä kysymys. Öö, öö, petokset ne ruokkivat eh, rikosverkostoja ja myös sitten tätä kautta terrorismia. Kaikissa jäsenvaltioissa, tehän tiedätte, kärsitään näistä karusellipetoksista koskien arvonlisäveroa ja näitä rikoksia usein pyörittävät rikosjärjestöt, esimerkiksi massiiviset eh, hi- hiilikauppa, petokset, tämä on valta, miljardien tappiot jäsenvaltioille ja toimijat tulevat EUn ulkopuolelta. ALV-petokset massiivisessa muodossaan vaikuttavat verotuloihin huomattavalla määrällä. Tämä on tällainen ALV-kuilu, verot, joita ei ole pystytty keräämään. 160 miljardia euroa vuodessa menetetään tällä tavalla. 460 miljardiin näistä johtuu rajat ylittävistä ALV-petoksista. Puutteet tämänhetkisessä arvonlisäverojärjestelmässä johon liittyy se, kuinka helppo on te- kiertää varoja EUn ulkopuolella, tämä on todella huolestuttavaa, niin näin alv tulosta jotka ovat ratkaisevan tärkeitä, tekee koko järjestelmän erittäin haavoittuvaiseksi petoksille. Jäsenvaltiot eivät juurikaan pysty löytämään näitä petoksentekijöitä ja perimään takaisin varoja. Tämä ilmiö, josta on enemmän todisteita, meidän pitää todellakin kiinnittää siihen kaikki huomioon, jos haluamme oikeudenmukaisemman verojärjestelmän. Ei pidä hyväksyä ylittävää arvonlisäveropetosta tavallaan kohtalonomaisesti. Meillä on ollut tällainen väliaikainen järjestelmä jo vuodesta 1993, ja se johtuu vähän tästä. Tästä on tullut vähän niin kuin pysyvä ilmiö kyllä tässä ajassa jo. Ja tämä on luonut 28 erilaista järjestelmää, ja tämä oikeastaan sallii nämä karu, karus, mahdollistaa karuselipetokset. Tämä pitää nyt lopettaa, ja odotan teiltä tukea Euroopan parlamentista ehdotuksilla, joita tulen tekemään syksyllä, jotta voidaan täysin uudistaa arvonlisäverojärjestelmä ja tällä kertaa se tulee lopullinen järjestelmä ja halutaan vahvistaa taistelua suurta ALV-petoksia vastaan ja näin saadaan myös vahva väline, jolla taistella järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Asiakirjat ovat osoittaneet tämän yhteyden hiljattain. Taisi olla alankomaalainen julkaisu Tästä pystyttiin lukemaan, kuinka tämä on tällainen kasvava ilmiö. Ja vielä lopuksi haluaisin muistuttaa, miten olemme todella ponnistelleet, että voisimme tehdä yhteistyötä teidän valiokunnan kanssa asiakirjojen saannista. Me siis puolemme myös avoimuutta. Otamme huomioon pyyntönne avoimuudesta todella vakavissamme, mitä tulee asiakirjoihin. Ne olemme kiinnittäneet huomattavia sisäisiä resursseja komissiossa tähän, jotta pystyisimme vastata pyytöihin. Tähän mennessä olemme välittäneet yli 650 äh, salaista asiakirjaa myös netin kautta ja jatkossakin haluamme tehdä yhteistyötä todella hyvässä hengessä. Voin vakuuttaa sen teille. Suuri osa käytännessääntöasiakirjoista julkaistaan nyky- nykyisin ja olemme kertoneet, miten valiokunta saa niitä käsiinsä. Tämä voi tietysti tuntua teistä liian vähäiseltä. Tiedän, että valiokunta on siis vieläkin äh, tyytymätön tähän tilaan, mutta meidän tavoitteenamme todellakin on välittää tälle valiokunnalle ne asiakirjat, jotka ovat tärkeitä työnne kannalta ja mandaattinen kannalta. Tämä otetaan todella vakavissaan komissiossa. Näin ollen kun verotuksellinen työryhmä käsittelee todella laajoja kysymyksiä. Vain pieni osa näistä kysymyksistä ovat salaisia, mutta se vaikka teidän työhön on nyt vieläkin pidemmällä, olemme jopa kirjoittaneet neuvostolle komission nimissä, että jokainen toimielin, myös neuvosto siis, välittää omat asiakirjansa. Mutta tietenkin rajat on se, emme voi tehdä ihan mitä tahansa neuvoston suhteen. Mutta tämä asia on löytänyt myös oikean paikansa, paikkansa veronvastaisessa taistelussa Rova Ensler, joka johtaa vero- ja tulliasian pääosastoa, on tavannut tänä aamuna vielä teidän koordinaattoreitanne ja esitellyt sen, mitä tähän mennessä on saatu aikaan, jotta todellakin saisitte mahdollisimman paljon asiakirjoja käsinne. Anteeksi, että puhuin nyt hiukan pitkään puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, mutta tässä oli kuitenkin pieni johdanto meidän tämän päivän keskustelullemme. Ja tietysti esityslista on todella runsas. Tai on niin paljon asioita, siksi en pystynyt puhumaan niin lyhyesti kuin olisin halunnut, mutta mielelläni vastaan jatkossa vielä teidän kysymyksiin. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia komission jäsen. Olemme vakuuttuneita siitä, että parlamentti teidän kansanne pystyy hoitamaan nämä vaikeat verokysymykset. Suurin ongelma nyt ei ole komissio tässä kysymyksessä, vaan ensisijaisesti se tapa, jolla tietyt jäsenvaltiot estävät etenemisen. No, näytin tämän asiakirjan teille. Niissä on käsitelty esimerkiksi veropäätöksiä, ja 11 jäsenvaltiota on tehnyt veropäätöksiä, ja kaikki nämä jäsenvaltiot yhtä lukuun ottamatta Luxemburgia, ne Luxemburg ei mustanut näitä sivuja, kaikki muut mustasivat. Eli tämä nyt merkitsee, että avoimuus ja julkinen paine uudistuksiin on aika heikkoa jäsenvaltioissa. Tämä on epäluottamuksen osoitus parlamentin suuntaan. Ja nyt on selvää, että kun ajatellaan jäsenvaltioiden toimintavaltuuksia verokysymyksissä, niin se ei ole kuitenkaan peruste tälle. Mutta tästä riippumatta me tuemme näitä aloitteita kolmella alalla. Yhteisöverotus, ALV-petokset, veroparatiisit. No, te puhuitte hiukan pidempään kuin olimme kuvitelleet, joten pyytäisin nyt, että yhteisesittelijät käynnistävät keskustelun kysymyksillään. Meillähän on aikaa puoli yhteentoista asti. Eli Kofod tai Tajek, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenille. Hienoa, että olette täällä tänään. Ensinnäkin te mainitsitte tee avoimuuspyrkimyksiä, että valiokunta on tässä valmis tekemään töitä komission kanssa yhdessä, jotta voidaan pistää kampoihin yhteistyöhaluttomille maille ja samalla saadaan aikaan maakohtaan raportointi ja yhteinen yhtenäinen yhteenveropohta, pohja ja tietoa todellisista omistajista, tosiasta omistajista. Kaikkien näiden asioiden suhteen tarvitaan avoimuutta, niin tulisikin tietää, missä mennään. Kysymykseni liittyy raportointiin. Pana valiokunta hiljattain vieraili Yhdysvalloissa, tekin mainitsitte Yhdysvallat. Siellä kuulimme, että Yhdysvallat ei aio ryhtyä tiedonvaihtoon yhteisten raporttisandarien mukaan. Siis heillä on FATCAP säännökset mutta eivät ole valmiita näitä noudattamaan. Onko tämä teidänkin mielikuvanne ja mitä me voimme tehdä? Koska yksi kriteereistä, jotka te mainitsitte, kun pistetään veroparatiisia mustalle on, ovat nämä yhteiset raportointivelvollisuudet ja niiden noudattaminen. Voitaisiinko luoda tällainen EUn vastaava lainsäädäntö? Mitä voitaisiin komission puolelta tehdä, jotta vastavuoroisuus toteutuisi yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa? sitten myöskin erään seikan, joka on meille erittäin tärkeä mustalista. Prosessi on ollut erittäin äh, salainen suljettujen ovien takana. Tätä listaa on käsitelty tai nolla tai lähellä nollaa oleva veroaste ei sinänsä ole mikään kriteeri sinänsä, mutta voitteko kertoa hieman enemmän nykytilanteesta tämän suhteen niin vielä lopuksi esittäisin kysymyksen. Te mainitsitte yritysverotusta käsittelevän käytännössääntötyöryhmän. Se on ollut voimassa 1998 vuodesta lähtien. Onko komission puolella minkäänlaista mielikuvaa, että voitaisiinko arvioida sen tekemää työtä ja tuon ryhmän mandaattia jotta pikkuhiljaa päästäisiin eroon rajat ylittävistä haitallisista verojärjestelyistä. Mainitsitte myöskin sisämarkkinat ja tämän yhteyden CCCTP, hen, mutta uskon, että tässä meidän pitäisi tarkastella läheisemmin tämän kontaktityöryhmän työtä ja kenties kehittää uusi visio siitä, kuinka voidaan puuttua rajat ylittäviin haitallisiin verojärjestelyihin. Komissio voisi ottaa tämän tehtävän kontolleen. Hei, Kommissar. Kiitoksia. Sitten komission jäsen, jos pysyttäydytte viidessä, pysytte viidessä minuutissa. First I'm, I'm, I'm... Ensinnäkin olen iloinen siitä edistyksestä, että on saatu aikaan, kun on pyritty laatimaan EUn luetteloa. Uskon, että tämä työ vastaa täysin sitä, mitä mainittiin siinä kirjelmässä, joka järjest, lähetettiin niille oikeudenkäyttöalueille, jotka otettiin erityisemmän huolivan kohteeksi. Asiantuntijaryhmä, joka koostuu sekä jäsenvaltioiden että komission edustajista, perustettiin maaliskuussa ja tällä hetkellä me arvioimme näitä oikeudenkäyttöalueita tiettyjen kriteereiden valossa. Toinen askel tai toinen vaihe asiantuntijapaneeli, että ne tulevat täydentämään ja validoimaan tätä tietoa, arvioimaan sitä. Tämä tekninen työ tullaan saattamaan päätökseen syyskuussa – ja sitten kun tarpeelliset menettelyvaiheet on käyty läpi neuvostossa, odottamuksena on, että EUn luettelo sitten hyväksytäisiin ECOFIN neuvostossa joulukuun lopussa. Keskustelut ovat aloittaneet jo käytännössääntötyöryhmässä mahdollisista vastatoimista, joita voidaan ottaa niiden maiden käyttöön kohdalla käyttöön, jotka joutuvat tähän luetteloon. Olen kohtuullisen luottavan tämän asian suhteen. Jäsenvaltioiden sitoutuminen tähän hankkeen on ollut melkoisen hyvää ja on tärkeää, että tässä samassa hengessä jatketaan. Entä sitten Yhdysvaltain hallinto? Ei ole mikään salaisuus, että Yhdysvalloilta EU haluaa vastavuoroisuutta ja vastavuoroista tietojen vaihtoa rahoituskysymyksistä maailmanlaajuisten avoimuusstandardien mukaisesti. Olemme ottaneet esiin Yhdysvaltain vastapuolen kanssa tämän seikan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Yhdysvalloilla on velvollisuus toimia keskeisenä toimijana silloin, kun taistellaan veronkiertoa ja verovilppiä vastaan, niin kuin mekin pyrimme tätä taistelua käymään. EUn ja Yhdysvaltain täytyy kummankin arvioida omia verojärjestelmiään ja mukauttaa niitä. Hyvin paljon on vielä parantamisen varaa tai toimintamahdollisuuksia Yhdysvaltain EUn välillä, kun pyritään luomaan rakentavaa, hyödyllistä keskustelua verokysymyksistä. Ne ovat molempien etujen mukaisia keskusteluita. Täytyy katsoa, kuinka hallin, uusi hallinto tähän tarttuu Yhdysvaltain puolella. Entä sitten käytännön sääntötyöryhmä, joka käsittelee yritysverotusta ja sen uudistaminen. Tuo työryhmä on tärkeä väline, kun pyritään varmistamaan oikeudenmukainen verotus EU-ssa. Se on tullut erittäin tärkeää, kun se on päässyt, onnistunut pääsemään eromoista aitaisista verokäytänteistä. Nyt tuota käytännettä sääntötyöryhmä ja sen hallinto täytyisi muuttaa, koska tästä työstä äh, on tullut paljon avoimempaa, niin kuin tämän parlamentin valiokuntakin tekee avointa työtä. Komissio on jatkuvasti toden, todenneet, että olisi parempi, että että mielekkäällä tavalla muutettaisiin käytännön sääntöjä. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja tarkastella, ja voimme tarkastella, kuinka parannetaan käytännön sääntöjä niin, että veropäätökset EU-ssa olisivat oikeudenmukaisia. Parlamentti ja teidän valiokuntanne ovat tätä peräänkuuluttaneet. Ilo mielin olemme valmiita auttamaan tässä työssä. Vielen Dank, äh, Herr Kommissar. Kiitoksia. Sitten Peter Jacek. Thank you, Chair. Well, Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen, haluaisin tietää, miten arvioitte täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, kun ajatellaan EU-oikeutta näillä aloilla, joista nyt puhutaan. Ja oletteko ryhtyneet konkreettisiin toimiin komissiossa, jotta voitaisiin vahvistaa täytäntöönpanon valvontaa jäsenvaltioissa? Ja onko komissiolla riittävästi resursseja jotta se pystyisi varmistamaan, että lainsäädäntöä pannaan oikealla tavalla täytäntöön jäsenvaltioissa. Eli tässä oli ensimmäinen kysymys. Ja sitten voisi kertoa vähän enemmän näistä aloitteista, jotka liittyvät veroneuvonantajien sääntelyyn. Ja onko muita aloitteita tulossa lähitulevaisuudessa? tai lähivuosina. Vuonna 2013 te laaditte kirjeen jäsenvaltioiden valtiovarainministerien kanssa. Ja haluaisin tietää, katsotteko, että direktiivi, joka liittyy hallinnolliseen yhteistyöhön verotuksen alalla, onko se tällainen EU FATKA? Vai onko tässä jotain muita yhtäläisyyksiä, koska FATKA, FATKA on aika tehokas ja raskas väline. Kiitos. Äh, Herr Kommissar, vielen Dank. Äh. Kiitoksia. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you. I, I, Kiitoksia. Olen antanut neuvoja tiimilleni tarkastelemaan sitä, että täytäntöönpano ja siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön tapahtuu ajallaan, mitä tulee näihin vero- ja muihin kysymyksiin. Jos jäsenvaltioista ei ole ilmoitettu tästä komissiolle, niin komissio käynnistää ensimmäisen vaiheen rikkomusmenettelystä. Ne ovat näitä virallisia ilmoituksia. 39 tapausta on ollut, en nyt käy niitä kaikkia läpi, mutta teillä on näitä tietoja Useimmat jäsenvaltiot sitten tottelivat ja ilmoittivat siitä, missä vaiheessa tämä prosessi on, mutta 12 jäsenvaltion osalta tiettyihin toimiin ehkä vielä ryhdytään. No nyt kun on tarkasteltu tilannetta, komissiossa on myöskin arvioitu, onko direktiivejä siirretty oikealla tavalla kansalliseen lainsäädäntöön. kuudessa jäsenvaltiossa. Komissio esitti kysymyksiä täytäntöönpanosta ja nämä asiat on nyt hoidettu loppuun. Ja näistä löydettiin yksityiskohtaista tietoa kyllä. Ja sitten DAC 2 osalta tämä arviointi on vielä käynnissä. Ja toivottavasti sieltä löytyy enää vain vähän näitä rikkomustapauksia. Me siis toimimme velvollisuuksemme mukaan ja tämä on toiminut jäsenvaltiot yleensä nopeasti mukauttavat lainsäädäntöään vaatimustemme mukaisesti. Eli tämä työ jatkuu näitä tietojen saatavilla ja mielestäni olemme ihan oikealla tiellä. Viimeisen kahden vuoden aikana on tehty paljon, jotta huomat, heti huomattaisiin veronkierto ja nyt tällä hetkellä haluamme puuttua niihin, jotka edistävät veronkiertoa. Hiljattaiset skandaalit ovat paljastaneet, millainen rooli näillä välikäsillä on. Hehän tuntevat verolainsäädännön edestakaisin ja pystyvät käyttämään niitä juridisesti, jotta suuryritykset voivat välttää veroja. Nyt meidän täytyy puuttua näihin käytänteisiin ja kolme EU-jäsenvaltiota joutuu nyt paljastamaan näitä verosuunnitelmia ennen kuin ne pannaan täytäntöön, ja komissio toimii asiassa ja ehdottaa uutta direktiiviä, jotta voidaan lisätä avoimuutta näiden väliportaiden osalta. Ja tiedän, että voin luottaa tähän valiokuntaan, kun varmistamme, että tämä direktiivi pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Sitten FATKA. Tämä globaali standardi on nyt pantu täytäntöön kansainvälisesti ja komissio haluaa käydä vuoropuhelua näistä kysymyksistä kolmansien maiden kanssa ja meidän täytyy saada sitten uudet säännöt näiden ei-yhteistyöhalukkaiden oikeudenkäyttöalueiden suhteen. Äh, Kiitoksia. Me haluaisimme tietysti kuulla myöskin, niin, eli mitkä maat ovat tehneet näitä ehdotuksia näiden välikäsien suhteen. Ja sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensimmäisenä Rosati kansanpuolueesta. Yes, thank you, Chair, and thank you, Kiitos puheenjohtaja, kiitän komissaaria näistä tiedoista, joita jo olette antanut. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee niin sanottua riippuvaisia alueita EU-jäsenvaltioista. Meillä oli kuuleminen aiheesta tällä viikolla aiemmin ja näyttää siltä, että joukko jäsenvaltioita väittää, että itse asiassa niillä ei ole täyttä kontrollia näiden riippumattomien alueiden verojärjestelmistä, jotka ovat siis Euroopan maantieteellisen rajojen ulkopuolella. Tämä koskee kana- kanalisaalia, Karibian saaria, Alankomaiden hallinnassa olevia saaria, ystäväntä kuningaskuntaa, Ranskaa ja niin edelleen. Kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Missä määrin komissio on tietoinen siitä seikasta, että on olemassa tällainen prosessi, jossa siirretään voittoja näihin alueisiin verosyistä suuressa mittakaavassa, ja näin on tapahtunut jo varsin pitkään, siis Euroopasta siirretään näitä voittoja sinne, ja mitä voidaan tehdä, jotta voidaan kannustaa tai kehottaa jäsenvaltioita miettimään, joita tämä koskee, että tekisivät kunnollisia lainsäädännöllisiä muutoksia, että lopettaisivat tällaisen haitallisen verokohtelun sallivan eroavuuden alueiden kohdalla, jotka virallisesti kuuluvat samaan valtioon ja ovat virallisesti EUn osia. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä asiasta. Siis toisin sanoen, voimmeko me tehdä jotakin tälle asialle vai pitääkö meidän vain sietää tällaista asiain laitaa? Toinen kysymykseni ihan nopeasti. Se liittyy viimeiseen lainsäädäntöaloitteeseen, jota nyt käsitellään parlamentissa ja joka koskee julkista maakohtaista raportointia. Jotkut komponentit parlamentin ulkopuolella ovat ilmaiset huolta siitä, että tämä aloite saattaa johtaa ö, kaupallisesti arkaluotoisen tiedon julkistamiseen ja siksi tämä voi vaikuttaa tutkimuksiin ensinnäkin sillä tavalla, että EU-ssa, EUn ulkopuoliset yritykset ja tytäryhtiöt voivat korvata tai siirtää toimintansa EU-sta johonkin muuhun maahan ja tulevaisuudessa in, näistä kolmansista maista investoinnit virtaavat vähäisemmässä määrin tänne. Ja sitten toinen mahdollinen vaikutus saattaa olla, että tämä heikentää OECDn standardeja. OECD-standardi, ajattelen siis BEPS, 13 toi kohtaa. Täällä on pitkät taustat ja tätä on käytetty jossakin jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin lopettaa tällaiset sopimukset. Haluaisin teidän mielipiteen tästä asiasta ja missä määrin tämä on tullut esille kokouksissa, ne erityisesti amerikkalaisten kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Tämä viimeinen kohtahan on lainsäädäntömenettelyssä. Meillä oli kuuleminen tällä viikolla. Komission jäsen, olkaa hyvä. Beaucoup de questions. Euh, Paljon kysymyksiä lyhyessä ajassa, mutta yritän nyt kuitenkin ihan lyhyesti vastata. Ensinnäkin ykköskysymys. Olemme hyvin tietoisia näistä ongelmista, jotka otitte esille. Luonnollisesti tämä kuuluu toisaalta tähän listausprosessiin, toisaalta päivittäiseen työhön koskien toimintasääntöjä. Me erityisesti haluamme tutkia asiaa tiettyissä oikeudenkäyttöalueilla, kuten Jersön saarella, ja minkälaiset verojärjestelmät siellä on. Me tutkimme näitä järjestelmiä käytännössä sääntötyön yhteydessä Mehän käytämme tässäkin tätä globaalia standardi, äh, avoimuusstandardia hyväksi ja kiinnitämme kyllä huomiota tähän kysymykseen. Mitä tulee sitten julkiseen maakohtaiseen raportointiin? Tämä liittyy kaksi aihetta. Ensinnäkin tämä perusargumentti, jonka otatte esille. Kun komissio ehdotti avoimuutta näissä kysymyksissä julkisuutta, niin se teki vaikutusarvioinnin, julkisen kuulemisen, tietenkin otti esille tämän mahdollisen ristiriidan investointien ja avoimuuden välillä ja vastavuoroisuuskysymyksen, joka muuten otin itsekin esille USAssa, jossa olen jatkuvasti yhteydessä säännöllisesti Angel Govian kanssa muun muassa. Me laadimme lausunnon asiasta ja jäsenvaltioiden pitää laatia oma kantansa, samoin par- parlamentin pitää ottaa, laatia oma kantansa. Olen itse vakuuttunut siitä, että tietyissä rajoissa ja olemme ottaneet mukaan tämän ehdotuksemme, ei ole tällaista ristiriitaa ollenkaan, ja meidän kannattaa pyrkiä avoimuuteen, joka joka tapauksessa tulee voimaan, mutta jäsenvaltiosta riippuu, niiden pitää ottaa nyt itse tähän asiaan kantaa. Samoin Euroopan parlamentin pitää ilmoittaa oma kantansa. Olen kaikissa keskusteluissa laajalti esitellyt asioita avoimuuden puolesta – sitä ei pidä hylätä ollenkaan. Ja neuvostossa tämä asia ei nyt kyllä kuitenkaan ole ihan helppo yksinkertainen. Niin tässäkin tarvitaan teidän painostustanne joko myönteisessä tai positiivisessa mielessä, eh, kielteisessä mielessä. Komissio jatkaa kuitenkin omaa julkisuushankettaan koskien maakohtaista raportointia. Kiitoksia. Eilenhän tarkastelimme tarkistuksia ja myöskin parlamentissa on vaikea löytää yhteinen linja näissä kysymyksissä. Ja sitten BEPS-kysymys. Se on tietysti tärkeä kohta tässä keskustelussa. No sitten tällä luettelolla ei ole ainoastaan sarja, vaan siellä on alueita, jotka liittyvät jäsenvaltioihin ja joita epäillään veroparatiiseiksi. Tämä on tärkeä kysymys, josta kollega puhui, ja tähän pitää kiinnittää runsaasti huomiota. Seuraavaksi Paul sosiaalidemokraateista. Thank you, Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitoksia Pierre Moskovicille siitä, että hän on täällä tänään. Eilispäivänä järjestettiin Euroopan parlamentissa kuuleminen, jossa käsitellään CCTTP-kysymystä. Yksi keskusteluista, joka käytiin ja joka saa laajalti tukea, sen osalta, että parlamentti teki tästä ehdotuksen, Mielelläni kuulisin teiltä, että voitaisiin keksiä jonkinlainen eurooppalainen keino estää alhaisimmilla standardeilla kilpailua, race to the bottom kilpailua. Jotkut veroehdotukset, joka, jonka Trumpin hallinto teki, oli se, että veroja alentaisiin 35-15 prosenttiin. Tämä on yksi Trumpin ehdotuksia. Tämä on selvä pesäero normaaliin amerikkalaisen järjestelmään verrattuna. Kuinka te näette tämän? Pelkäättekö tekin, että kilpailua aina alemmas ja alemmas jatketaan Trumpin hallinnon myötä? Ja näettekö te CCCTBn eurooppaisena vastineena tässä kilpailussa? Entä sitten veroneuvonantajat? Tiedän, että kuulemisia on järjestetty. En tiedä, milloin te aiotte tehdä johtopäätöksiä kuulemisesta, mutta mutta mitä teidän nähdäksenne jäsenvaltiossa tapahtuu, koska OECDn toimintaohjelman kohta kaksi viittaa siihen, että maat voivat ryhtyä siihen, että on pakko ilmoittaa tietyistä tietyt tiedot, jotka koskevat myöskin veroneuvonantajia. Onko mitään aloitteita tullut heidän suunnaltaan? Tämä on erittäin tärkeä asia, koska tämä saattaisi olla sellainen seikka, jonka suhteen voidaan sanoa, että liikatarjonta vain lisää kysyntää. Kiitoksia. Tämä peroneuvonantaja kysymys on tärkeä, koska olemme huomanneet, että 403 panopaperista ainoastaan 73 liittyi pankkeihin ja ainoastaan yksi 300 liittyi veroneuvonantajien, siis ainoastaan yksi. Komissiona, olkaa hyvä. First, um, uh... Ensinnäkin ilomielin haluaisin vahvistaa sen, että Yhdysvallat on yksi meidän vahvimpia kumppaneitamme liittolaisemme. Tätä ei pidä unohtaa, vaikkakin joitakin muutoksia tai mukautuksia täytyy nyt tehdä. Kuten sanoin, vierailin Yhdysvallassa kaksi viikkoa sitten ja meillä oli tilaisuus keskustella useiden huippujohtajien mukaan luotan Janet Yellandin ja Christine Gardin kanssa – Kon Karikonin ja Steven Muchiningin tapasin. Minun viestini oli se, että komissio tulee jatkuvassa pitämään silmällä yhteisiä Yhdysvaltain ja Euroopan välisiä intressejä. Ja sanoi, että pitäisi tehdä ero lyhytaikaisten lausumien ja pitkän aikavälin politiikan välille, kun on kyse verokysymykset. Yhdysvallat on ilmoittanut, kuten sanoitte, yritysverouudistuksesta viime viikolla mukaan luettuna sen, että yritysveroa lasketaan – asteista, joka tällä hetkellä on 39 prosenttia. Euroopassa yritysveroaste on keskimäärin 22 prosenttia. Eli Yhdysvallat on paljon korkeampi. Aiomme tehdä kaikkien kumppanikanssa koska yhteistyön mukaan Yhdysvallat, jotta voidaan välttyä verokierrolta ja verovilpiltä. Me pistimme merkille Yhdysvaltain hallituksen ilmoituksen yritysverouudistuksesta viime, vuonna, viime viikolla tulkikorja mukaan luettuna tämä suunnitelma. Tulemme tarkalleen seuraamaan tilannetta ja sitä myötä, kun uusi ehdotukset tehdään. Olemme valmistautuneita pahimpaan mahdolliseen tapaukseen, mikä tarkoittaisi sitä, että tulisi jonkinlainen rajavero käyttöön. Tämä todennäköisesti loisi tällaisen mukautusveron ja houkutuksen ryhtyä protektionismin ja vastatoimiin, kostotoimiin. Meidän täytyy jatkossakin seurata tilannetta. Se on päivän selvää. Nyt toimimme sellaisessa ympäristössä, joka muuttuu hyvin nopeasti sikäli kun on kysymysverosta. Paras tapa reagoida olisi se, että jatkossakin pistetään täytäntöön BEPS-periaatteita unionissa yleisellä, yleisellä tasolla ja myöskin G20-maiden joukossa ja OECDn piirissä. Samalla meidän, samalla meidän täytyy painostaa sen puolesta saataisiin yhteinen yhtenäinen yhtiöveropohja, koska se olisi kaikkein paras vastaus tarpeeseen vakauttaa veropohjaa. Ja mitä näihin välikäsiin tulee, me aimme tehdä ehdotuksen kesäkuussa, joka liittyy myöskin veroneuvon antajiin ja välikäsiin. Tulemme tarkastelemaan sitä, pitäisikö langettaa sanktioita niille, jotka eivät noudata eu sääntöjä. Minun ehdotukseni olisi, että näin pitäisi tehdä. Kiitos sitten ECRstä professori Luke. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenet, että olette paikalla. No, tärkeä osa tätä komission ehdotusta ja tärkeää myöskin tälle valiokunnalle, kun ajatellaan veronkierron ja rahanpesun torjuntaa, niin tärkeitä, tärkeää on saada parempia tietoja viranomaisille ja täytyy lisätä avoimuutta ja sen sellaista. Mutta on tärkeää, että voidaan tehdä työtä näiden tietojen pohjalta. No sitten tässä valiokunnassa on tehty työtä ja itse olen käynyt yksittäisiä keskusteluita ja minusta tuntuu, että näitä resursseja ei ole riittävästi. Monissa jäsenvaltioissa on näitä epäilyksiä ja niistä ilmoitetaan sääntöjen mukaan, mutta ainoastaan noin yksi prosentti viranomaisista, eli kun näitä tiedustelu, tai veroviranomaisia, niin ainoastaan yksi prosentti näistä käsitellään. Eli jos on epäilys siitä, että sääntöä on rikottu ja joku on epäilty, niin 99 prosenttia todennäköisyys on se, että mitään ei tapahdu, koska resursseja ei ole näiden tapausten käsittelemiseen. Eli tässä nyt on selkeä ristiriita, kun ajatellaan sitä, että on rikollista toimintaa, Kyse on miljardeista, joita menee sivusuun. Mutta jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole valmiita antamaan resursseja viranomaisten käyttöön, jotta näitä asioita voidaan käsitellä. Meidän pitäisi saada enemmän resursseja. Jäsenvaltiossa näitä pitää nyt rahoittaa itse. Ja näettekö tekin tämän ristiriidan ja miten tämä ristiriita voidaan selittää? Ja mitä komissio tai mitä Euroopan parlamentti voisi tehdä, jotta tähän räikeään ongelmaan voidaan nyt puuttua. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Je suis heureux de constater, c'est pas toujours le cas, nous avons... Euh, On hienoa todeta, että olemme samalla kannalla. Lukas ei ole kovin yleistä. Meidän täytyy tosiaan torjua petoksia ja veronkiertoa. Kaikki poliittiset ryhmät ovat tästä varmaan samaa mieltä ja myöskin siitä, että tämä on aihe, jossa Eurooppa on hyödyllinen ja me olemme osoittaneet nyt Euroopan hyödyllisyyden. Euroopassa meidän täytyy näitä asioita selittää kansalaisille, koska tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä Eurooppa voi tehdä. Totitte esiin ihan oikean ongelman, johon tarvitaan kunnon vastauksia – mutta niitä ei myöskään tule liioitella. Aikaisemmin, ennen kuin olin komission jäsen, kahden vuoden aikana olin valtionvarainministeri Ranskassa, ja valtionvarainministerit hyvin monista syistä käynnistävät kunnianhimoisia veronkierron vastaisia ohjelmia. Siihen on rahoituksellisia, poliittisia ja moraalisia syitä. Meidän täytyy katsoa, miten valtioiden alijäämiä voidaan korjailla. Ja Ranskassa, no ei nyt enää ole samassa tehtävässä, mutta Ranskassa on ohjelmia, joiden kautta yli 2 miljardia veroja voidaan kerätä suoraan näistä veronkierroista. Eli meidän täytyy tehdä työtä jäsenvaltioiden kanssa – ja silloin kun se on tarpeen, niin meidän täytyy parantaa hallinnollista kapasiteettia, jotta voidaan varmistaa, että tämä petosten torjunta on vielä tehokkaampaa. No, meillä on sitten työpajoja, jotka ovat saaneet rahoitusta ohjelmista, joita meillä on verotuksen alalla. Meillä on IT-välineitä käytössä. Me tarkastelemme uutta teknologiaa, joka on tietysti hyvin keskeistä, jotta pystymme käsittelemään näitä tapauksia. Mutta olen samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioille pitää välittää viesti siitä, että heidän velvollisuutensa, heidän etunsa on se, että tällaista hallinnollista kapasiteettia on riittävästi, jotta pystytään paremmin keräämään veroja ja torjumaan veronkiertoa ja veropetoksia. Ja Tämä on viesti, jonka mielelläni välitän jäsenvaltioihin. Kiitoksia. Ilmeisesti komissiolla on tietoja jäsenvaltioiden viranomaisista. Ehkä voitte toimittaa näitä tietoja meillekin. Sitten seuraavaksi Allesta Maite Ruiz. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Moskovis, olen todella iloinen siitä, että arvioitte 160 miljardia menetetään joka vuosi. Eihän tätä voida hyväksyä niin kuin se olisi joku kohtalo, niin kuin te sanoitte näin ollen. Jos suvaitaan tällainen, niin silloin osallistetaan tähän. Samoin tehottomuus tarkoittaa myös poliittista vastuuta asiassa, joten on kiinnostavaa, että otettiin tämän esille. Haluaisin palata riippuvaisiin, emämaasta riippuvaisiin alueisiin. Panamaperässä paljastettiin, että yli puolet yrityksistä, jotka jotka olivat, olivat Britanniasta. Te, te sanotte, että aiotte tarkastella joidenkin riippuvaisten alueiden tilannetta. Niitä on siis 33, mä puhun nyt, mutta haluaisin kysyä teiltä, jos ei voida soveltaa, EU, soveltaa EU-lainsäädäntöä suoraan näihin alueisiin, niin mitä toimivaltuuksia teillä oikeastaan on, paitsi voitte sitten tarkastella asiaa, mutta sehän ei vie meitä yhtään mihinkään eikä luo mitään tuloksellisuutta tehokkuutta. Tarvitta, täytyisikö muuttaa perussopimuksia, sitten te puhuitte vastentahtoisuudesta äh, toteuttaa tätä yhteistä yhdistettyä yritysveropohjaa vastentahtoisuutta. Voisitteko hiukan selventää tätä? Jotkut, sanoitte, jotkut varaukset voidaan ymmärtää, joitakin ei näitä. Sanoitte, voisitteko hiukan täsmentää tätä tarkemmin? Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin, Herr Kommissar. Kiitos sitten komission jäsen, olkaa hyvä. haben Sie etwas mehr Zeit. Tällä kertaa teillä on hiukan enemmän aikaa. J'ai un peu plus de temps, la, Niin, hiukan enemmän aikaa, mutta vastaus on kyllä aika yksinkertainen, koska, koska nyt ollaan tilanteessa, johon liittyy kaksi laitaa. Joko puhumme niistä alueista, jotka ovat EUn ulkopuolella, silloin Tähän liittyy tämä listaus työ, jota nyt olemme toteuttamassa. Niin kuin sanoimme, todellakin haluamme, että aikataulusta pidetään kiinni ja saavutetaan toivotut tulokset käytän tässä tilaisuutta hyväkseni tämän kysymyksen myötä ja toistan, että olen suhteellisen tyytyväinen siihen, miten tämä prosessi etenee ja myös optimistinen sen suhteen, että voimme saada tämän ensimmäisen yleiseurooppalaisen luettelon veroparatiiseista, johon liittyy tarvittavat seuraamukset vuoden loppuun mennessä. Sitten tämä toinen tilanne, kun kyse on alueista, jotka ovat EUn sisällä, ja joilla tietysti voi olla erityisasema ja liittyvät tiettyyn valtioon, niin siinä tapauksessa yhteinen EU-lainsäädäntö, meidän sääntömme, joita sovelletaan. Luonnollisesti tilanne monimutkaistuu ehkä silloin, kun joku maa tässä poistuu EUsta. Ja tämä on varmaankin kuuluu niihin kysymyksiin, joita meidän pitäisi tämän jatkossa yhdessä tarkastella. Voisin vielä lisätä esimerkiksi, että välikädet, jotka toimivat näillä alueilla, on otettu huomioon seuraavissa ehdotuksissamme. Ja tämä on aivan olennainen kysymys, koska ei pidä luoda aukkoja lainsäädäntöön, jonka kautta voidaan sitten kuitenkin käyttää kolmansia lainkäyttöalueita hyväksi für die GUE. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi GUEsta Orban Crespo, olkaa Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Eilen Espanjassa pidätettiin seitsemän Santander Pankin johtajaa ja kolme BNP Paribasta. Ilmeisesti he ovat auttaneet poliitikkoja ja yrity, yrittäjiä kätkemään pääomiaan Tämä nyt osoittaa taas, että kansainväliset pankit toimivat tällä tavalla ja neuvonantajat. Ja tämä on tärkeä tapa vähentää niiden verojen määrää, joita yritykset maksavat. Nämä tahot ovat rikoskumppaneita ja te juuri puhuitte siitä, että aiotte ryhtyä toimiin näissä kysymyksissä. Ja ovatko nämä jotain kosmeettisia toimia vai puututaanko täällä todella ongelman ytimeen? Koska te puhuitte myöskin siitä, että kansalaiset ovat huolissaan ja kansalaisilla kansalaiset eivät oikein usko komissioon, koska esimerkiksi Juncker on mukana LuxLeaks-skandaalissa, Kanjette oli mukana Panama-skandaalissa ja Cruz oli mukana Bahamaliiksissa. Eli nyt kun ajatellaan lainsäädäntöä, niin haluaisin kysyä, minkä tyyppistä vastuuta on näillä välikäsillä näissä kysymyksissä? Minkä tyyppisiä sanktioita mietitään näille välikäsille? Esimerkiksi, että kumotaan niiden lisenssit. Ja meidän täytyy ottaa huomioon näiden toimien ylikansallinen luonne. Ja pitäisikö valvonnan kuulua Euroopan viranomaisille vai pitäisikö se hoitaa jäsenvaltioiden tasolla? Ja sitten, kun on katsottu näitä epäilyksiä, niin meidän pitäisi luoda jonkinlainen rekisteri, jossa näkyy näiden operaatioiden luonne. Kiitos. Kiitoksia. Nyt tässä tuli sitten näitä ihan konkreettisia tapauksia tuli esille. Olkaa hyvä. Par, par definition. Niin, kun direktiiviä ei vielä ole ehdotettu kollegiossa, niin en nyt voi ennakoida sitä, miten sillä sitten käy, kun se tulee komissiosta. Ja jos me toimimme näiden välittäjien suhteen, niin se johtuu siitä, että samoin kuin Euroopan parlamenttikin on todennut, kyse on tärkeästä kysymyksestä – ja meidän täytyy pystyä käsittelemään näitä tilanteita, jotka asiantuntemuksellaan kannustavat veronkiertoon ja edesauttavat näitä toimia. Meillä pitää olla todellinen järjestelmä, joka on avoin. Ja voin tulla uudestaan tähän valiokuntaan. Annan teille kaikki nämä tiedot kyllä yksityiskohtaisesti myöskin näistä maista, joista äsken kysyttiin, mutta kolme periaatetta meillä on työssämme, kun valmistelemme näitä ehdotuksia. Ensinnäkin ehdotus tähtää siihen, että katetaan kaikki välittäjät. Se ei rajoitu ainoastaan tiettyihin ammatteihin. Kaikki ammattiryhmät otetaan mukaan. Ja toiseksi ehdotuksemme koskee kaikkia verosuunnittelumuotoja, ei ole mitään tyhjentävää luetteloa näistä, vaan pelkästään kriteereitä, ja se on hyvä, koska tällä tavalla voidaan sitten mukauttaa toimintaa. Meillä on juridista teknistä osaamista, ja meidän täytyy katsoa näitä kriteereitä, niiden avulla on helpompi toimia. Ja sitten kolmas seikka. Me haluamme käsitellä kaikkia oikeudenkäyttöalueita. Jos kolmansissa maissa esimerkiksi näitä ehtoja ei täytetä, niin me toimimme sitten sen pohjalta. Eli tässä on nämä kolme toiminta-alaa. Ja tietysti tämä sanktiokysymys on myöskin esillä. Kiitos. Kiitoksia näistä selvityksistä. Ja sitten seuraavaksi Eva Jolie vihreistä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra komissaari siitä, olette täällä tänään. Nyt äh, innolla odotan komission ehdotusta, joka liittyy välittäjiin. Me tiedämme, mikä rooli heillä on. Heillä on erittäin tärkeä rooli. PANA-valiokunta on tutkinut välittäjän roolia. Viime viikolla tämä tutkimus julkaistiin. Se on uuni tuore. Minä voisin kuulla teidän ehdotuksistanne. Miten te näette heidän rikosoikeudellisen vastuunsa? Koska käytännössä he ovat näiden veropetosten takana asiakkaidensa nimissä, kun he toimivat. Uskon, että rikosoikeudellinen vastuu on joissakin maissa riittävää, mutta ei kaikissa. Uskon, että olisi hyödyllistä muistuttaa näitä maita tästä asiasta ja sen tarpeellisuudesta. Toinen kysymys. Olen erittäin iloinen siitä, että komissio esti miljardin euron siirtämisen veroparatiiseihin. Voisitteko hieman täsmentää, mitkä toimijat olivat tämän, tämän takana, ketkä halusivat käyttää tätä, para, tätä veroparatiisia hyväkseen? ja miten te onnistuitte pysäyttämään tämän siirron tuohon veroparasiisiin? Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Komission jäsen, olkaa hyvä. Zwei ergänzende Fragen. Kaksi lisäkysymystä. Mitä tulee ensinnäkin välittäjien välikäsiin? On erittäin tärkeää, että määritellään tarkalleen, keitä ovat välikäsit, välikädet ja saadaan katetuksi kaikki, jotka tarjoavat näitä palveluitaan tietyt ammatinharjoittajat täytyy saada tämän määritelmän alle, koska mikäli lainsäädäntöön jää porsaan reikiä, niin tämän suorastaan yllyttää joitakin välikäsiä toimimaan. Hiljattain ryhtiin aloitteeseen tämän sen suhteen samalla kun taistellaan veropetoksia ja vastaan. Komissio katsoo, että kova lainsäädäntö olisi parempaa tässä suhteessa kuin pehmeämpi lainsäädäntö, jonkinlaiset käytännössä esimerkiksi, mikäli halutaan todellakin viedä tätä asiaa eteenpäin. Tähän suuntaan me teemme työtä. Mitä tulee näihin välikäsiin muutenkin? Äh, avoimuutta tarvitaan kerta kaikkiaan. Veroviranomaisten pitäisi tehdä tiettyjä johtopäätöksiä Tällä hetkellä meidän tarkoituksemme ei ole liittää tätä lainsäädäntöä rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Entä tämä tapaus, johon te viittasitte? En, minulle ei tarkempaa tietoa tästä. Voin toimittaa tämän tiedon teille heti miten myöhemmässä vaiheessa. Euroopan investointipankki voi paremmin valvoa näiden varojen siirtoja. Ja sitten kun toimii eurooppalaisena instituutiona, tietysti täytyy viitata kaikkien toimielinten vastuuseen. Ja Washington ja sitten EIPn puheenjohtaja Hoyer. Heidän täytyy olla erittäin valppaina tulkikorja kysynyt Euroopan keskuspankista ja investointipankista. Kummankin osapuolen täytyy olla erittäin valppaana, kun taistellaan Vero veropetoksia, verovilppiä vastaan. Minun haluni komissiona, komissiossa on toimia etunenässä näissä kysymyksissä. Rova Jolie, äh, uskokaa, että minä tulen tästä tekemään parhaani. Ainoan parantamisen varaa tietystikin. Mikäli haluaa olla johtajan roolissa, täytyy toimia esimerkillisesti. Komissio on mukana IPn hallinnossa – ja komissio on aina katsonut, että on tarpeellista, että ne alueet, jotka saavat eurooppalaista tukea, niiden täytyy kunnioittaa hyviä verokäytänteitä, verosääntöjä, hyvän hallinnon periaatteita verotuksen suhteen. ESIR-rahoituksen yhteydessä ja muutenkin, kun on kyse lainsäädännöstä ja ulkoisesta avusta, kaikkia näitä sääntöjä täytyy aina kunnioittaa. Hienoa, että vain esitellään kysymyksen, koska tämä mahdollisesti sen, että voin puhua Euroopan tärkeästä roolista, kun taistellaan veroparatiiseja vastaan. Kyse on mor- moraalisesta ja poliittisesta velvollisuudesta ja tästä pidämme kiinni. E Kiitos sitten EFDD-edustaja. En näe paikalla. Eli seuraavaksi sitten Kappel ENFstä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari Moskovici, että olette paikalla valikunnassa tänään. Kaksi aihealuetta, joista haluaisin kysyä. Ensinnäkin veroparatiisit ja mustat listat ja sitten toinen kysymys liittyy oikeudenmukaiseen verotukseen – te sanoitte, että tämä musta lista laaditaan vuoden loppuun mennessä ja se on yksi painopistealueista komissiossa ja te luotatte siihen, että ECOFIN myöskin vuoden loppuun mennessä hyväksyy tällaisen listan ja olisi hyvä. Mutta tiettyjä ongelmia vielä on näiden määritelmien ja kriteerien suhteen, joiden pohjalta tämä lista laaditaan. On OECDn kriteereitä, komissiolla on omia kriteereitä – se liittyvät esimerkiksi avoimuuteen, kansainvälisiin yhteistyömuotoihin. Ja sitten on tämä FTF-luettelo, jossa on noin 120 kohtaa luetteloitu. Ja minä kiinnitin huomiota keskustelussa tähän rahan pesudirektiivin suhteen sen, että Ekon valiokunnassa on puhuttu siksi, miksi Panama ei ole otettu mukaan. Ja kysyisin nyt, että onko konkreettisia kriteereitä, joiden pohjalta ehdokkaat tai potentiaaliset maat sitten arvioidaan, pitääkö ne laittaa sitä mustalistaa vai ei. Ja katsotteko, että CP, CPCR liittyy tähän kysymykseen vai otetaanko tässä huomioon kaikki oikeudenkäyttöalueet? Ja pitääkö Panamaan pystyä osoittamaan mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten verotuksen oikeudenmukaisuudesta. Maltaan kaudella on nyt raportti verotuksen oikeudenmukaisuudesta. Ja Ecofinissä sanottiin, että meillä pitää olla tasapaino, kun ajatellaan näitä suuria tai monia verolainsäädännön muutoksia, jotka liittyvät veronkierron torjuntaan. Ja sitten toisaalta pitää muistaa verotuksen varmuus ja oikeusvarmuus. Tämä on yritykselle ongelmallista ja tähän on tullut paljon tarkistuksia ja meidän täytyy parantaa tulevaisuudessa tätä tasapainoa. Ja mitä mieltä te olette tästä komission työasiakirjasta? Voiko tästä olla esimerkiksi haittaa, esimerkiksi CCCTPn osalta? Kiitoksia. Kiitoksia. Tätä asiakirjaa meillä vielä ei ole mutta ehkä sen pian sitten saamme. Komission jäsen, olkaa hyvä. Sur, sur, sur la liste fiscale. Niin tästä luettelosta tällä hetkellä on viisi asiantuntijaryhmää, jotka työstävät näitä asioita, noin 30 henkeä. Siellä tarkastellaan 92 lain käyttöaluetta. Ja olin aika optimistinen, varovaisen optimistinen tämän luettelon laatimisen suhteen asiat etenevät nyt ihan korrektisti ja kriteerit ovat selkeitä. Kriteerit ovat kolmenlaisia. Ne liittyvät BEPSiin, ne liittyvät avoimuuteen ja sitten haitallisiin verokäytänteisiin. ECOFIN sai tästä aikaan kompromissin, jonka voimme hyväksyä. Ja siellä sitten vähän tiukennetaan näitä kriteereitä ajan mittaan. Sitten rahanpesusta. Jurova nyt varmaan minua paremmin pystyisi kertomaan näistä tämän direktiivin yksityiskohdista, mutta voin sanoa, että komissio kokonaisuudessaan varsin hyvin tietää, millaisia huolenaiheita Euroopan parlamentissa on Ymmärrän kyllä. Ja yritämme löytää parhaan tavan toimia niin, että tämä eriarvoisuus saadaan poistettua. Ja sitten tämä kolmas kysymys. Se tuli Ecofinin epävirallisessa kokouksessa esille Maltassa. Ja puhuin tästä myöskin Washingtonissa. Verotuksen oikeudenmukaisuutta ei voi olla, jos ei ole puitteita, jotka ovat vakaat ja kilpailukykyiset. Ja oikeusvarmuus verotuksen alalla on ihan hyvä nyrkkisääntö. Epävakaus verotuksessa tai lainsäädännössä on haitallista yritystoiminnalle ja verotukselle, mutta ei tässä ole mitään ristiriitaa, jos ajatellaan oikeudellista vakautta ja avoimuutta. Puhuin tästä puheenjohtajavaltio Maltan kanssa. Me taistelemme avoimuuden puolesta verotuksen alalla ja siihen täytyy liittää sitten toimet, jotka tähtäävät vakauteen. Ja kun katsotaan nyt näitä yhdistetyn yhteisöveropohjan aloitteita, nehän ovat rakenteellisia muutoksia, jotka takaavat vakauden pitkälle aikavälille Ja se mahdollistaa myöskin sen, että voidaan torjua veronkiertoja ja veropetoksia, eli vakaus ei saa olla tekosyy sille, ettei torjuta veronkiertoa. Ette te näin tietenkään sanonut, mutta näin minä vastasin maltalaisille. Kiitoksia. Sitten Niidemaja kansanpuolueesta. Kiitoksia, että tulitte tänne, jotta säästetään aikaa. Vain yksi kysymys, mutta sitä ennen kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että varmasti voimme olla ylpeitä verokysymyksestä edistymisestä. Tämä tuli selväksi, kun vierailimme USAhan. Voimme vertailla edistystä täällä ja sitten taas USAssa. Ja toinen asia FATKA-lainsäädännöstä. Tästä tuli kaksi aikaisempaa kysymystä. Tiedän, että oikeudellinen tilanne on varsin monimutkainen, koska FATKasta neuvoteltiin ja sen osavaltiotasolla, osavaltion tasolla, mutta haluaisin kuitenkin mandaatin jäsenvaltiotta voidaan todellakin alkaa neuvotella vastavuoroisuudesta. Kysymykseni on yksinkertainen. Tämä koskee teidän agendaanne ja Rova vaan asialista, joka koskee todellisia omistajia ja edustajan saajia. Tässäkin varmasti olemme edistyneet, mutta tietysti täällä Euroopan parlamentin keskustelussa on tullut esille kynnyskysymykset osakkeiden omistajista ja parlamentti ilmaisi sellaisen näkemyksen, että tällä hetkellä käytetty kynnys 20-25 prosenttia on liian korkea ja meidän pitäisi mennä alemmas. Mikä teidän näkemyksenne on tästä? Kiitoksia ja kiitän vielä, että tulitte paikalle. Kiitoksia. Tämä oli lyhyt kysymys, mutta hyvin tärkeä kuitenkin. Olkaa hyvä komission jäsen. Uh, Kiitoksia, herra Niedermayer, siitä, että uh, arvostatte työtä, jota ollaan jo tähän mennessä tehty. Ja mielestäni tämä selvästikin johtuu myös meidän hyvästä yhteistyöstämme. Sitten FATKasta olen sitä mieltä, että tässä autan lopettaa pankkisalaisuus. Tämä on vahvin väline, joka meillä on, jotta voimme varmistaa sen, että korkeamman tasoinen avoimuus rahoituskysymysten julkistamisessa, niin kuin äsken selitin, on tärkeä. Tämä lainsäädäntö on siis jo olemassa unionissa, mutta myös globaalisti. Komissio tulee laatimaan kertomuksen 2019 mennessä tämän järjestelmän toimimisesta. Tässä yhteydessä me pystymme arvioimaan, tarvitaanko joitakin lisätoimenpiteitä vielä, kuten esimerkiksi se, että vahvistetaan rangaistuksia, jos ei ole noudatettu kyseisiä velvoitteita kyseisten toimijoiden kohdalla tai toiminnan kohdalla tätä koskee. Tällä hetkellä ei ole realistista puhua mistään mandaatista USAn kanssa. Tämä tapahtuu sopimus, olemassa olevien sopimusten puitteissa, joita jäsenvaltioiden kanssa on, että tästä keskustelu, tälle kysymykselle löydetään ratkaisunsa, mutta me pidämme tärkeänä vastavuoroisuutta. Sitten todellisista omistajista ja edunsaajista tiedonsaanti tästä on todella tärkeää, että voidaan tehokkaasti taistella kiertoa ja verovilppiä vastaan. Komission ehdotus muuttaa rahanpesun vastaista direktiiviä selventää, että veronimaukset tulevat saamaan tietoonsa tietoa todellisista omistajista, kansainvälisistä rekistereistä ja tällaiset hallintarekisterit tullaan liittämään EU-hun tällaiset rekisterit liitetään EU-hun, ja tämä tarkoittaa siis vastauksena oikeastaan kyllä. Mutta kun ajatellaan hiljattaisia keskusteluita, koska veroviranomaisten pääsy näihin rekistereihin, siitä ei selvästi ole puhuttu rikosten ulkopuolella. Jotkut jäsenvaltiot voivat tulkita tämä niin, että sitä ei vaadita muissa tapauksissa jos tällainen kapea tulkinta tehdään, ehkä olisi parempi järjestelmällisesti antaa pääsy tietoihin todellista omistajista, eikä sen pidä tapahtua niinkään rahanpesun vastaisen direktiivin kautta. Silloin olisi mahdollista myös täsmentää tällainen ratkais, tällaiset ratkaisevan tärkeät elementit, jotta voidaan identifioida luonnolliset henkilöt minkä tahansa järjestelyn takana ja saataisiin myös verotunnisten numerot ja voidaan pitää myös rahanpesuvastaista rekisteriä. Kuitenkin, kun ajatellaan olemassa olevaa puitteistoa, odotamme tässä, kunnes neuvosto ja parlamentti ovat vieneet loppuun neuvottelunsa ennen kuin tarkastelemme ja pohdimme mahdollisia tarpeita uusille ehdotuksille. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Katsomme nyt kelloa. Meillä oli aikaa puoli yhteentoista asti. Jos teillä vielä muutama minuutti aikaa, niin meillä on kohta kokous? Eli voisimme ottaa vielä lisää kysymyksiä. Seuraavaksi Emmanuel Morel. Oui, euh, merci. Kiitoksia komission jäsen läsnäolostanne ja sitten työstä, että teette vero, verotuksen oikeudenmukaisuuden puolesta. Olisi viittaa kahteen kysymykseen, kun täällä esitettiin, mutta hieman täsmentäisin niitä. Maakohtainen julkinen raportointi. Yhtälö on hieman muuttunut nyt kun keskustelua on käyty. Ja komissio, ennen kuin tekee lopullisen ehdotuksensa yhteisestä yritysveropohjasta ja veroparatiiseista ja mustasta listasta, parlamentti on taistellut pikemminkin julkisen raportoinnin puolesta, joka koskisi kaikkia oikeudenkäyttöalueita – tämä on jonkinlainen kompromissi voitaisiin tästä lähteä, niin kun veroparatiisista tulee, nyt sanottiin, sanotaan, että täytyy olla äärimmäisen valppaina, optimoida valppaus. Ryhmän nimissä olen hieman vähemmän optimistinen kuin te, koska neuvostolla tuntuu olevan pyrkimys vesittää tätä luettelua, joka liittyy veroparateiseihin esimerkiksi 0 prosentti veroasteena ei ole mikään määritelmä neuvoston mielestä vielä – Alsin kuulla teidän Minulla on sellainen tunne, että komissio kuitenkin suhtautuu tähän asiaan yhtä kunnianhimoisesti kuin parlamenttikin, ja neuvosto pyrkii hieman vesittämään tätä peliä. Miten voitaisiin saada enemmän pontta maakohtaisen raportointiin kaikkien verotuksellisten alueiden suhteen? Hyvin paljon on tehty jo työtä, mutta ongelma on se, että yritysvero yhä useammin on eri tasoa kuin mitä sen pitäisi olla. panaa valiokunnassa ja työryhmässä on tähän palattu ihan uudelleen. Haluaisin, että saman tapaan kuin komissio ehdotti mm, tätä switch over-kysymystä ja jonkinlaista minimitasoa, niin eikö voitaisi palata valmisteverokysymykseen myöhemmin siihen, että saataisiin jonkinlainen vähimmäisveroaste yrityksiä varten, koska emme voi hyväksyä tällaista tapaa, jolla monikansalliset maksavat Euroopassa yhden prosentin verotakka vähemmän ja verot kierretään jotakin muuta kautta. Parlamentaarikkona minä kiinnostan suuresti nämä kysymykset. Kiitoksia. Ensimmäisestä kysymyksestä kuulin, että Iso-Britannia neuvotteluissa on halunnut poikkeuksia omalle alueelleen myöskin Brexitin jälkeen. Eli tästä tulee hankala aihe. Komission jäsen, olkaa hyvä. Iso-Britannia edelleenkin on erittäin proaktiivinen ja myönteisellä tavalla osallistuu taistelun veronkiertoa vastaan. Uskon, että nyt täytyy erottaa veroparatiisit siitä, ettei kunnioita verotuksen sääntöjä. Ne ovat kaksi eri asiaa. Tähän keskustelun palata. Tietysti täytyy olla erittäin valppaana. Ja kun neuvotteluita käydään neuvotteluissa valitsee juuri tämä henki. Sitten teidän kysymyksiin, herra Moral. Ensinnäkin tästä luettelosta. Olen optimismi, optimisti. Pidän tästä kiinni. Ja kun mitä tulee tähän nolla veroasteeseen, ei tämä ole vielä riittävä peruste, että joutuu listalle. Tällaiset oikeudenkäyttöalueet harjoittavat tällaista haitallista offshore-toimintaa. Ja nämä otetaan tarkemman syynnöksen kohteeksi. Tämä otetaan huomioon ajan mittaan ja tarkastetaan, mitä eristystä on saatu aikaan taistelussa veronkierto- ja verovilppiä vastaan. Kaikilla kompromisseilla on tietty raja aina. Jossakin kohtaa tulee raja vastaan. Ja kun näitä luotteluita laaditaan, luottia, täytyy olla vankalla pohjalla ja luottavia, luotettavia. Entä sitten julkiseen maakohtaiseen raportointiin? Mitä siihen tulee? Olen alusta pitäen sanonut, ja myöskin Rova Jolie toteaa, hän oli jatkuvasti jankuuttanut siitä henti ensimmäistä päivästä, kun meistä oli komissaari, että minä haluan täysin tämän kohtaista raportointia. Komission sisälläkin olen tähän pyrkinyt. Jotkut ovat menneet kenties jotkut parlamentin muut vaatimukset ovat menneet liian pitkälle kenties, mutta tässä olen täysin samalla linjalla. Tietystikin Euroopan parlamentilla on tässä oma painava sanansa sanottavana minä en millään tavalla salaa sitä, että jotkut ovat hieman varauksellisia sen suhteen. Mitä tulee sitten efektiiviseen todelliseen veroasteeseen? Ja CCCTBstä, kun puhutaan, nyt jotkut voivat leikitellä ajatuksella minimiyhtiöveroasteella – jotkut jäsenvaltiot suhtautuvat äärimmäisen kielteisesti ja vastustavat tätä kynsin hampaan. Jotkut olemme pyrkineet painostamaan sen puolesta, että tämä saataisiin aikaan, koska kompromissia pyritään saman aikaan ehdotuksesta, jota ollaan hiomassa. Efektiivinen korko kun tarkastellaan sitä, että nyt verotus ei ole riittävän korkean tasolta, se on jopa nolla aste verotusta, niin komissio katsoo, että todellakin pitäisi tehdä työtä tämän suhteen, koska ei tätä voi pitää normaalina, tavanomaisena tällaista verotusta. Kiitoksia sitten vielä Melo kansanpuolueesta. Ja sitten täällä vielä Raymond Finch. Ja sitten vielä kaksi muuta ja sitten suljen puhelistan. Ja jos teille sopii komission jäsen. Siis täällä on vain kaksi nimeä. Niin. Meillä olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia komissaari. Ihan lyhyesti. Ennen kaikkea haluaisin kuulla näkemyksiänne laillisuudesta ja avoimuudesta eri liikekeskuksissa EU-ssa eh, e- e- e Kyproksella, Luxemburgissa, äh, britti, neitsytsaari ja niin edelleen. Miten näette tämän, miten arvioitte niiden avoimuutta ja laillisuutta? Mitä tulee sitten Portugaliin? Meillä on kansainvälinen bisneskeskus Madeiralla. Se on todella merkittävä. Se tuottaa tuloja. Meillä on paljon velkaa, 130 2 prosenttia suhteessa BKT. -hän. Tällä viikolla sosialistinen puolue, joka on vallassa, teki ehdotuksen ja haluaa ratkaista kansallisen velan ongelman ja liittoutuu vasemmiston kanssa 32 prosenttia Portugalin velasta tulisi Euroopan veronkantajien veronmaksajien kantannettavaksi ja maksuaika nousi 50-60 vuoteen. Tämä on tärkeä kysymys omalle maalle, niin haluaisin, että annatte näkemyksen tästä asiasta. Für die kurze Frage, bitte. Kiitos lyhyestä kysymyksestä. Olkaa hyvä komission jäsen. Portugiesische Hoheitsgebiet. de, de... Mitä tulee avoimuuteen, olen sitä mieltä, että tämä on aivan ehdottoman tärkeä asia, syy, asia, jossa on edistytty jo huomattavalla tavalla – ja haluamme toimia niin, että avoimuutta syntyy kaikilla tasoilla tietoa. Avoimuus koskee rahoitustietoja, veropäätöksistä avoimuutta ja äh, maakohtaisen raportoinnin kohdalla. Ja kaikissa muissa asiaan liittyvissä kysymyksissä myös avoimuutta. Tarvitaan myös näitä käytännössääntöjä kumppaneiden kesken. Haluan todellakin, että äh, tieto kulkee paljon sujuvammin kaikkien osapuolten ja kumppaneiden välillä, kun toimitaan veronkiertoa ja pet- veron välttelyä peruuttauksia vastaan. Tässä virassa niin en ole odot... Olen puhunut tästä avoimuuden vallankumouksesta, eikä se pääty mihinkään mm. jäsenvaltiotkin ovat lähteneet jo kelkkaan. Jos jotkut haluavat toimia ja kuitenkin jarruna, niin silloin mennään taaksepäin. Me haluamme sellaisen yhteiskunnan, missä uusi teknologia, uudet tie- tietoprosessointimahdollisuudet saavat aikaan edeltävää, jo ennalta tapahtuvaa avoimuutta tai sitten jälkikäteistä avoimuutta, ja sekin on ihan ok. Aina on parempi toimia esimerkillisesti skandaalien kohdalla tässä valiokunnassakin. Uskon, että voimme toimia hyvin yhteistyössä tässä asiassa. Mitä tulee sitten Portugaliin, Tämä on nyt hiukan erilainen kysymys kuin veroavoimuuskysymykset yleensäkin, mutta en halua puuttua mitenkään Portugalin sisäpolitiikkaan. Tunne sitä huonosti. Vaikka joskus käsittelenkin näitä kysymyksiä tai joudun käsittelemään näitä kysymyksiä, mutta teemme työtä Portugalin hallituksen ja parlamentin kanssa. Parlamentissakin suurta huomiota näihin kysymyksiin ja pyrkii vähentämään budjettivajetta jatkossakin. Ja minä toivon, että Portugali nopeasti, hyvin nopeasti pääsee pois liialliseen budjettivajeen menettelystä ja uskon, että tämä tulee olemaan sitten uusi vaihe, kun ajatellaan maan sitoumusta e- EU-hun. Niin, velkakysymyksestä se on paljon arkaluotoisempi kysymys jo. Mm, jossakin, sama koskee muitakin maita. Keskustelu näistä kysymyksistä ei ole aina ihan helppoa, sen kyllä näkee. Kiitoksia, että vielä keskustelua täytyy käydä joku toinen kerta. Sitten Finch tältä listalta ja sitten vielä kolme menettelyssä ilman puhujalistaa. Jokainen heistä saa yhden minuutin ja sitten suljetaan tämä puhujalista. Ja kiitoksia, että olette valmiita olemaan täällä hiukan pidempään. Finch seuraavaksi, olkaa hyvä. Uh, be aware that this house as well as the... Kiitoksia. Kuten tiedätte, parlamentti haluaa nyt uudesta toimintaa. Ja tämän komi- tässä valiokunnassa on todettu, että meidän pitää kiinnittää huomiota Fatkan toimintaan. Ja jos tästä tulee EU-laki, niin aikooko komissio panna täytäntöön tämmöisen lain vai voidaanko se sulkea pois? Monet rahoitusinstituutiot eivät halua käsitellä amerikkalaisia asiakkaita juuri Fatkan takia. Ja pitäisikö EUn ja britti... Olisiko EUn ja britannialaisten kansalaisten yritysten tilanne parempi ilman sitä? Kiitos, tämä oli hankala kysymys. No en nyt tiedä, mitä tässä nyt tarkoititte, mutta minulla ei ole sellaista vaikutelmaa, että komissio ja parlamentti jotenkin vastustaisivat yritysmaailmaa. Ainakaan ranskan kielessä tämä sana ei tähän istu. Jos haluatte muistuttaa nyt kaikille, että meidän täytyy toimia rehellisellä ja avoimella tavalla, jos toiset haluavat sitten toimisääntöjen mukaisesti ja toiset välttelevät vastuutaan, koska heillä on hyvät juristit ja tiettyjä mekanismeja käytössään, joista koittuu heille valtavasti etua, niin tosiaan näissä asioissa täytyy määritellä tiettyjä sääntöjä, jotka liittyvät myöskin liike-elämään. Mutta ei meidän tarvitse vastustaa talouden tehokkuutta ja avoimuutta ja investointeja. Me tarvitsemme yrityksiä, jotka toimivat EU:ssa. Meidän täytyy pysyä kilpailukykyisenä ja voimakkaana taloutena. Ja tästä syystä näissä mekanismeissa on toimia, jotka ovat myönteisiä yritysten kannalta. Sitten meillä on tämä yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja, joka vaikuttaa samalla siihen, että vähennetään yritysten kustannuksia, yksinkertaistetaan yritysten elämää ja helpotetaan veronkierron ja veropetosten torjuntaa. Tämä nyt on poliittinen viesti minun puoleltani, eli meidän tulee tukea komission toimia, jotta saamme jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä, että meidän täytyy siirtyä kohti tätä yhteistä ja konsolidoitua yhteisöveropohjaa. Tässä oli nämä kolme c tässä englanninkielisessä lyhenteessä eikä kaksi. Ja vaikka edettäisinkin kahdella eri tahdilla kahdessa eri vaiheessa, niin meidän täytyy mennä ihan loppuun asti. Ja sitten muissa kysymyksissä, mitä tulee FATKaan, kuten sanoin, niin DAC 2-direktiivi on hyvä väline, jotta voidaan varmistaa suurempi avoimuus rahoitusmaailmassa. Yhdysvaltalaisessa laissa on tällainen ulottuvuus, joka koskee muihinkin, muitakin alueita. Tästä on tehty kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltojen kanssa ja mielestäni tällä tavalla on hyvä edetä. Kiitoksia komission jäsen. Sitten kolme minuutin puheenvuoroa ja sitten sen jälkeen suljemme tämän kohdan. Anna Gomes, yksi minuutti. Haluaisin äh, palata vielä Portugalin kysymykseen, arvon komissaari. Troikka, jossa komissio on mukana, on, äh, on todettu 22 miljardia euroa rahaa on jouduttu lainaamaan mukautusohjelman myötä maalle. Ja kun on kyse 2011-2014 vuosista ja vero petoksista ja rahanpesusta. Parlamentti on osoittanut erittäin suurta huolta näiden tiedon osalta. Kuulostuu kannattaa tietoa teitäkin. Kiitoksia siitä, että puhutte myöskin ALV-ongelmasta. Me tarvitsemme lisää tietoa tämänkin osalta. Kysyisin teiltä, miten te suhtaudutte Freeport-asiaan Genevessä, Luxemburgissa ja muualla on tällaisia rahanpesukeskuksia. Miten te näihin suhtaudutte? Kiitos. Kiitos, Tempian Luken. Kiitoksia komission jäsen siitä, että otitte esiin tärkeän kysymyksen. Meillä on yhteistä monissa asioissa, ja tämä liittyy erityisesti tähän oikeusperustaan ja artiklaan 125. Te ette vastanneet kysymykseeni, eli miksi jäsenvaltioilla on niin vähän resursseja näiden epäilysten tutkimiseen? Te itse olitte Ranskassa valtiovarainministeri, ja Ranskassa tämä on yksi prosentti, siis yksi prosentti näistä epäilytapauksista tutkitaan. No tietysti voi olla niin, että jäsenvaltiot sanovat, että se ei kannata. Tästä koituu paljon kuluja kun tutkitaan näitä tapauksia. No voisiko komissio nyt tehdä tästä kyselyn jäsenvaltioissa? Meidän täytyy katsoa, kuinka paljon lisäverotuloja saadaan aikaan sitä kautta, että tutkitaan näitä epäilyksiä, jotka liittyvät verorikollisuuteen. Ja jos tästä tehdään kysely kaikissa jäsenvaltioissa, tiedämme, kuinka paljon maksaa hallinnolliset toimet, ja kuinka paljon tästä voitaisiin saada verotuloa. Kiitos. Und jetzt Louis Kiitos sitten Louis Michel. Niin ikään yksi minuutti. Komissaari, minäkin haluan onnitella teitä. Olen kuulunut tähän aikaisempaan tutkintavaliokuntaan nyt ensimmäistä kertaa. Tuntuu, että todella tahtoa löytyy ja sitoumusta onnittelen, onnittelen teitä tästä. Minulla on pari yksinkertaista kysymystä. Ensinnäkin, onko teillä jotakin arviota missä määrin laittomia äh, verojärjestelyt on suhteessa laillisen järjestelyn, koska tämähän on ratkaisevan tärkeä kysymys. Koska laillisuuden määritelmä on tärkeä joissakin verojärjestelmissä, jotka kuitenkin voivat tuntua moraalittomilta ja tähän liittyen, onko teillä mahdollisuus antaa yhteinen määritelmä siitä, mikä on veropetosta, verotuksen optimointia ja aggressiivista verosuunnittelua, siis nämä käsitteet, jotka usein tuntuvat identtisiltä, mutta tietenkin ne liittyvät siihen, että instrumentalisoidaan tiettyjä lakeja. Michel? Kiitoksia. Ja sitten sitten viimeiset vastaukset vielä komission jäsen. D'abord, je veux, je veux répondre à... Ensinnäkin haluaisin vastata aina komission kysymykseen, joka ei liity pelkästään Portugaliin, kaikkea muuta, mutta hän halusi palata vielä Portugalin asiaan. Olen täysin samaa mieltä niistä huolista, jotka te ilmaisitte. Teidän valiokuntamme tehtävähän on juuri tämä, jonka te mainitsitte, tämä motivoi myöskin komissiota toimimaan tullikysymyksissä täytyy myöskin harjoittaa seurantaa. Tämä on osa minunkin roolina, koska minä vastaan tullikysymyksistä myöskin. Voitte olla varma siitä, että pyrin vastaamaan teidän oletuksiinne, odotuksiinne tässä suhteessa. Herra Lykken kysymys. Haluaisin mennä vielä hieman pidemmälle. DAC-direktiivin raportoinnin yhteydessä olemme saaneet hyvinkin paljon tilastotietoa myöskin laadullista tietoa niistä vaikutuksista, joita tiedonvaihdosta jäsenvaltioiden kesken on ollut. Tämä tieto on julkisesti saatavilla. Te asitte joitakin arvioita. Minä olen niinkään pessimistinen, vaan pikemminkin optimistinen, koska mikä tarvitaan lisää vielä yhä massiivisempia investointeja, jäsenvaltiot Vesenvaltion kannalta nämä tulot olisivat erittäin tärkeitä. Mitä tuli sitten Louis Michelin kysymykseen? Haluaisin eh, kiittää näistä kannustavista sanoista. Tässä vaiheessa meillä ei ole minkäänlaista arviota vielä käytänteistä tai eh, laittamista rahasummista – miten suuren vata? Me olemme aloittaneet tämän työn nyt ja oletan, että tuloksia saadaan ja tietoa voidaan vaihtata sitten tulosten osalta teidän kanssanne. Ja sen tulemme tekemään ehdotuksen, joka liittyy näihin rahoitusalan välikäsiin. Yhteinen määritelmä, mikä on veropetos ja mitä on verojen optimi- optimointi tai aggressiivinen verosuunnittelu, kuinka nämä määritellään. Uskoakseni tarkkaa rajanvetoa ei ole, mutta eroja välillä on. Mikäli huijaa verottajaa, tämä tarkoittaa sitä, että ei pitää kiinni velvoitteistaan, ei kunnioita lain pykälää. Tämä on sama kuin jättäisi kunnioittamatta lainsäädäntöä. Entä sitten aggressiivinen verosuunnittelu tai veron optimointi? Ne ovat miltei sama asia. Tällaisia keinoja käytetään hyväksi siten, että hyödyntää olemassa olevia menetelmiä sellaisella tavalla, että yritykset, varsinkin monikansalliset, mutta eivät pelkästään monikansalliset, voivat minimoida verotuksensa ja maksaa, maksaa, ne maksavat sitten liian vähän veroja. Ja kun taistellaan petoksia ja verovilppiä vastaan, samalla täytyy taistella myöskin veropohjan rapautumista vastaan ja myöskin voiton siirtoa vastaan BEPS-ehdotuksen mukaisesti. Aggressiivinen verosuunnittelu on osa tätä ilmiötä, jota vastaan otan taistella. En nyt halua vetää hatusta tarkempia vastauksia. Nyt vastasin hyvin lyhyesti ja täsmäisempiä vastauksia voidaan vielä myöhemmässä keskustelussa antaa näihinkin kysymyksiin. Kiitoksia. Valiokunnan nimissä haluaisin kiittää teitä siitä, että olette täällä nyt 16 minuuttia ylimääräistä kanssamme. Meistä tuntuu, että meillä on tässä hyvä liittolainen, kun torjumme veronperua, veronkiertoa ja rahanpesua. Tämä on hyvä merkki ja olen samaa mieltä kuin monet kollegat. Aluksi te puhuitte jotain asiakirjojen saatavuudesta. No, me puhumme tästä nyt kohta koordinaattorin kokouksessa. Ja sitten totesitte, että olette valmiita tulemaan valiokuntaan sitten, kun teillä on tämä välittäjäehdotus. Eli kiitoksia. Toivotamme teille lykkyä tähän työhön. Pidämme nyt viiden minuutin tauon ja sen jälkeen jatkamme sitten suljetuin ovin koordinaattorien kokouksella. Ja ne, joille ei ole oikeutta olla paikalla, niin pyydän teitä poistumaan kokoussalista. Kiitoksia jälleen kerran.